Hyvät kollegat, pyytäisin teitä istuutumaan. S'il vous plaît. La séance est reprise. Aloitamme tämän päivän kokouksen. Ensiksi meillä on sarja äänestyksiä. Kaksi ensimmäistä koskevat seuraavaa monivuotista rahoituskehystä. Kyseessä on Olbrichtin ja Tomasin oma mietintö ja sitten toinen on Gerard de Preen ja Janus Lewandowskin omia varoja koskeva mietintö. Pyytäisin, että laittaisitte äänestyskorttinne sinne äänestyskoneeseen. Teemme pienen kokeen. Le scrutin est ouvert. Äänestys alkaa. Le scrutin est ouvert. Il y a 20... Äänestys alkaa. 27 korttia löytyy sieltä koneista. Kaksi kollegaa eivät ole äänestäneet. He ovat kuitenkin laittaneet sinne korttinsa. 26 ääntä nyt, entäs 27. Nyt äänestys loppuu. Bien, donc nous allons voter d'abord. Äänestämme ensiksi omaloite mietinnöstä monivuotinen rahoituskehys vuonna 2020 jälkeen. 33 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 36 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljäkymmentäkahdeksan puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus 52 puolesta vastaan, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tout le monde a voté. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. selvästi hylätty. 52. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 89 puolesta vastaan. Tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Tout le monde a voté. Äänestys päättyy. Hyväksytty 13 puolesta 12 vastaan. Eli hylätty. Il est repoussé. Hylätty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 104 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 129 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistusta 42 ja 43 identtiset puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan. Tyhjää

hylätty, 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 on vedetty pois. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty ja 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100, 168 <clears throat> tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy.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 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa sanoihin Other Programs puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 210 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 211 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 212 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 213 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 222 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 223 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 224 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 225 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 226 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 228 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 230, 231, 32, 33, 34 ja 35. Nämä voitaisiin ottaa yhdessä. Kyseessä ovat alakohtaa 9, kappale 42 ja kappale 43 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 236 puolesta vastaan. Niin, oliko tämä mukana tässä blogissa. En sitä maininnut äsken, mutta ehkä tämä voidaan tulkita näin. 237. Puolesta vastaan. Tarkistetaan vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Demande à voter. Äänestys päättyy. Hylätty 21 ääntä vastaan, 13 puolesta. Kompromissi 15 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 263 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 266 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 264 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 265 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 328 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konkurssi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 359 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä koneellisesti 359 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 19.15 tuloksella. 362 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 391, johon on suullinen tarkistus puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 412 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 413 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 414 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 415 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 416 ja 417 samansisältöisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 418 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 422 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 427 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 435 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 436 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 42 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Hyväksytty. Kompromissi 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ehkä tässä tarvitaan vähän lepoa, sillä kaikki kädet eivät nyt selvästi nouse puolesta tai vastaan. Eli 472 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 496 puolesta vastaan. Tarkistetaan vielä. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 19.13. 4, 9, 7 puolesta vastaan. Tyhjiä hylätty. Kompromissi 46 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 506. Kohta kohdalta äänestys EPP ja SND-ryhmän pyynnöstä. Ensimmäinen osa ex ante conditionalist asti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 508 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 510 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 519 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 47 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 530, kaksi osaa, ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjä hylätty toinen osa. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5, 3, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 535 puolesta. A, se raukeaa. Kompromissi 48 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 49 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 556 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 5, 6, 9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 50 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 51 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 5, 9, 9 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 52 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 612 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 53 puolesta vastaan tyhjä hyvä, hyväksytty. 604 puolesta vastaan tarkistamme tämän koneäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 20 puolesta 16 vastaan. 628 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 54 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 629 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 639 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 640 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 6, 4, 2 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 6, 4, 4 puolesta vastaan tyhjiä. Luulen, että se on hylätty, mutta tarkistetaanpa vielä kone. Äänestys alkaa. 644. Äänestys päättyy. Hylätty 22 vastaan 14 puolesta. 645 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 646 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 647 puolesta vastaan tarkistetaanpa tämä koneäänestys alkaa. Ja päättyy. Tasapeli. 16, 16. Albrist. Niin, kyllähän te äänestitte. Hylätty siis. Juuri ja juuri. Tiukaksi meni. Kompromissi 55 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 659 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 660 ja 661 identtiset puolesta vastaan tyhjä hylätty. 663 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 662 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 664 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 56 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 57 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6, 7, 6. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaanpa tämä. Koneäänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty 22 vastaan 14 puolesta. 6, 7, 7, 2 osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 58 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 59 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5, 9, 1. Toinen osa ainoastaan, johon liittyy suullinen tarkistus, josta teillä on teksti siellä puolesta vastaan. Tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Tout le monde a voté. Le scrutin est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18 puolesta 16 vastaan. Kompromissi 60 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Nostakapa ihan reippaasti kättä ylös siellä puolesta vastaan tai tyhjä. Kompromissi 61 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 62 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus kohtaan 97. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 63 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 6.80 vedetty pois, 6.82 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 6.83 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 172 raukeaa 6, 7, 8 raukeaa myös, joten tästä pääsemmekin näihin viitteisiin. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Johdantonsa kappale A, tarkastus 12 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 13 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. Kompromissi 64 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Sitten 18. Se on, sitä ei äänestetä. ei voida ottaa käsiteltäväksi. 19 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjä tarkistamme tämän epäselvä. 24. Ääny, koneäänestys alkaa. Selvästi hylätty. Nostakaapa kädet kunnolla ylös. 25 on katettu muualla se 27 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 65 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Sitten lausunnot Regiltä on muutamat katto, katettu. Regi C puolesta vastaan tyhjä hylätty. Afko ei mitään äänestettävää. Kont ehdotan, että äänestämme yhtenä kokonaisuutena kaikista niistä kohdista, joita ei ole muuten katettu. Eli näistä kohdista, jotka ei ole muualla katettu puolesta. Depre. voulez Ai, haluatteko, että äänestämme yksitellen? Selvä. Kohta kuusi puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. kymmenen puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. neljätoista puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Seitsemäntoista puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Kahdeksantoista puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Yhdeksäntoista puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Sitten kalastus. Valiokunnan valtuuksiin kuuluvat kohdat 13 puolesta. Nämä kalastusvaliokunnan kohdat, voisimmeko äänestää näistä yhtenä kokonaisuutena? Debre. Kyllä, paitsi 29 ja 30. 29 et 30. Euh, 29 et 30. Sauf 29 et 30. Sauf 29 Alors, sur les 13 à, 27. Eli 13 20 hetkinen. Bon, écoutez, ça va être plus simple de voter paragraphe par paragraphe que... Euh, Tätä paljon helpompi yksitellen näistä äänistä. 13 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Ja vielä 30 kalastukselta puolesta 30 mm, puolesta vastaan tyhjä hylätty. Libe, kaikki katot, katettu. Tran, neljä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjä hylätty 22 puolesta vastaan tyhjä hylätty 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty 26 No, kyllä tämä tässä menee 26 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 28 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 30 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty 31 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty 31, kaksi puolesta vastaan, hylätty 35 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty 36 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty 37 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty kulttuuri. Kulttuuri 30 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. FAM 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 13 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, itre 15 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 16 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty, afet kaikki katettu, envi kappale kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty, neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty, 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri, agri 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV. DV. Tehdäänkö nämä yhdessä? Jos kukaan ei vastusta, vai äänestetään yhdessä. DV 2, 20, 21, 31, 34, 43 puolesta vastaan tyhjää ja hylätty. Ja sitten koko tekstistä äänestämme näin muutettuna. Ja nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 29 puolesta hyväksytty siis ja neljä vasta-ääntä, kolme tyhjää. Onnittelut molemmille esittelijöille, Isabelle ja Jannille. Ja kiitos kaikille varjoesittelyjen muille avustajille tässä, jotka ovat meidän kompromissimme valmistelijoita. Tämä ei ollut helppo tehtävä. Muutama sekunti hengähdystaukoa ja ehkä jopa tässä juon vähän teidän kunniaksenne. Je vous invite à boire un coup si vous... Pyytäisin teitäkin nostamaan mallia ja juomaan vähän, jos siltä tuntuu. Bon, ça bien marché quand même. Oui, ça Bon, vous êtes prêts pour les ressources, les nouvelles ressources propres Oletteko valmiita omiin varoihin, uusiin omiin varoihin? Kiitän kahta Esittelijä ja kaikki, jotka heidän kanssaan valmistelivat äänestyslistat, erityisesti nämä kompromissit. Vous êtes prêts. Donc nous avons à nous prononcer maintenant. Nyt otamme siis kantaa omaloite mietintöön, jonka ovat valmistelleet Gerard de Depre ja Janos Lewandowski. Kompromissi eh, numero yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom- ja sitten kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan, anteeksi puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan, tarkistetaan Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18-17 tuloksella. Kolme raukeaa. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 13 Tarkistus 27 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kappale 15, tarkistus 37 puolesta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 hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 on vedetty pois. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää Anteeksi, unohdin tarkistuksen 89 puolesta. Vastaan. Ei, tämä nyt ole kovin selvää. Kaikkia kätejä, käsiä ei nähdä nyt, eli koneäänestys on tässä rangaistuksena. Se alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty 20 vastaääntä 14 puolesta. Tarkistus 19 puolesta, anteeksi, korjaan kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94-95 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistukset 99, 100, 100, 205 ja 111 voitaisiin äänestää yhdessä, jos tämä sopii puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 101 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 107 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116, 118, 120, 124 ja 126 voidaan ottaa yhdessä. Kuuka puoltaa näitä tarkistuksia vastaan. Tyhjää hylätty. Kompressi 24 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 42, 125 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 20. 14 tuloksella. Kompromissi 26 puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 132 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 134 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 133 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 27a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kappale 50 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 28a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28d puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 157 tarkistus. Tarkistus 157, ei kun Envi 5 puolesta. Envi 5 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Ja 157 raukeaa. Ja kompromissi 28e puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 164 puolesta vastaan. Älkää nyt kaikki nostako kättä. Eli koneäänestyksellä sitten äänestys alkaa 164. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 puolesta 14 vastaan. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme johdantosan kappaleisiin. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme lausuntoihin. Inta kappale 5 ja kappale 6, joita ei ole katettu, josta voitaisiin äänestää yhdessä, jos sopii puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja nyt sitten äänestämme koko tästä näin muutetusta tekstistä. Nimenhuolto äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi äänestäjä puuttuu. Ja nyt viimeistä kertaa pyydän vielä tämän viimeisen äänestäjän. No niin, nyt kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty 31 puolesta, neljä vastaan ja yksi tyhjä ääni. Onnittelut Gerard Depre ja Janus Lewandowski. He yhdellä ainoalla yhteisellä äänellä tässä esittivät asiansa ja saivat 31 ääntä. Félicitations aux collaborateurs. Onnittelut myös muille työntekijöille. Effectivement, c'est <laughs> Bon. Alors, ce n'est pas parce que vous avez voté sur le cadre financier pluriannuel. Niin, nyt on äänestetty äh, uusista omistajavaroista ja monivuotista rahoituskehyksistä, mutta ei mitenkään pidä vähätellä tätä seuraavaakaan. Donc nous avions un amendement, mais il n'est pas recevable. Meillä on tällä yksi tarkistus, mutta sitä ei voida ottaa käsiteltäväksi. Alors, il s'agit, oui, bien sûr. Vous savez, il s'agit du texte sur euh, le charbon et l'acier. Hiili ja teräs kyseessä. Tässä pitäisi nyt saada kyllä, sanoa kyllä tai ei. Nimenhuuto äänestys tekstistä, johon ei voida tehdä muutoksia. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 28 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut. <laughs> Esittelen se itselleni. Kiitoksia näistä suosionosoituksistakin. Seuraavana Euroopan globalisaatiorahasto, Ericsson asia. Tämä on Urmas Paetin mietintöön tarkastus kolme puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty viisi puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty kuusi puolesta vastaan tyhjiä hylätty, seitsemän puolesta vastaan tyhjiä epäselvä. Äänest- koneäänestys alkaa, tarkistus numero seitsemän. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 puolesta, 7 vastaan hyväksytty. Todella kehotan, että ne on nostamaan kädet kunnolla ylös. Sitten kahdeksan puolesta vastaan tyhjä, epäselvä. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. No, aika lailla tasainen tulos. Koneäänestys alkaa. ja päättyy. 26 puolesta kuusi vastaan, mutta kädet eivät kyllä nouse. Ottakaa nyt vaikka vähän vettä lasista ja virkistykää. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Yksitoista puolesta vastaan. Tyhjiä. Me tarkistamme. Tarkistus 11. Tout est ouvert. Tout le monde a voté, scrutin est clos. Äänestys päättyy. Hylätty 17, vastaan 13 puolesta. 12 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty 13 puolesta, vastaan tyhjä,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 17. Koneäänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 18 eh, vastaan 14 puolesta. Sitten 18 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjiä. Eh, hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten koko teksti nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30 puolesta, kaksi vastaan. Onnittelut e, esittelijä Paetille. Seuraavaksi äänestämme toisesta Euroopan globalisaatiorahasto asiasta. Aiheena on Esteban González Ponsin mietintö, joka liittyy Galisiaan. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kolme. Ja siinä on kohta kohdalta äänestys, jota esittelijä on pyytänyt. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä epäselvä. Äänestys, koneäänestys alkaa toinen osa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 17 vastaan 15 puolesta. 4 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty kahdeksan kaksi osaa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hylätty. kymmenen puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kolmetoista puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Neljätoista puolesta vastaan hyväksytty. Sitten koko teksti näin muutettuna Nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30 plussaa ja yksi vasta ääni. Ja e, onnittelut esittelijälle. Seuraavana äänestämme Inesi Vaiderin lausunnosta, joka koskee kalastusmahdollisuuksia ja taloudellisia korvauksia ja kalastuskumppanuussopimuksia. Koko tekstistä äänestämme. äänestys alkaa. Niin äänestämme siis tästä kumppanuussopimuksesta puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Ja sitten lausunnosta äänestämme. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Kaksi korttia täällä on vielä, jotka eivät ole vielä äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta, kolme vastaan. Onnittelut edustaja Vaiderelle. Seuraavaksi rahoitusvälineet. vuoden 2017 väliarviointi ja tulee varkin vuoden 2020 jälkeen. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Epäselvä koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22 puolesta 8 vastaan. Kompromissi 1 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Sitten tarkistus 5 puolesta vastaan. Hylätty 6 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 9 vedetty pois, 10 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 11 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 12 äh, suullinen puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 13 puolesta vastaan, tyhjä, Tarkistamme tämän koneäänestyksenä. 13 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 14. Ei vaan siis hylätty. 17 vastaan 14 puolesta. 14 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 17 mukaan lukien suullinen puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 18 puolesta vastaan tyh- hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjiä eh, hylätty. 23 mukaan lukien sullinen eh, puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Ja sitten koko teksti nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. 28 puolesta 4 vastaan hyväksytty, ei tyhjä ääniä. Onnittelut esittelijälle. Sitten seuraavana meillä on täällä määrärahasiirrot. Niin. Me olemme nyt äänestäneet kahden myönteisen lausunnon puolesta Euroopan globalisaatiorahaston yhteydessä. Ei tähän varmaankaan sen kummempia kommentteja tarvita. Yleisesittelijä. Ei, kiitos paljon puheenjohtaja. Nyt äänestämme ensimmäisestä kahdesta siirrosta vuoden 2018 budjetissa. Ja puheenjohtaja, kuten sanoitte, sanoitte, näin käy, koska hyväksyimme juuri Esteban González Ponsin mietinnön Galician työttömistä – ja päätin mietinnön irtisanomista Erikssonin Ruotsin alueella, eli ensin Ruotsin siirto 2 miljoonaa 130 400 euroa. Globalisa- globalisaatiorahaston varauksesta sen budjettikohtaan näin, koska edustaja päätin mietintö hyväksyttiin – Ehdottaisin, että äänestämme tämän siirron puolesta. Ja sitten toinen siirto, 720 000 euroa, myös EGFn varauksesta itse budjettikohtaan, koska hyväksyimme Esteban González Ponsin mietinnön ja tämä liittyy Espanjan viranomaisten pyyntöön irtisanomisiin Kalesian alueelle ja ehdottaisin tämänkin puolesta äänestämistä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä yleisesittelee. Tähän varmaan sen kummempaa lisättävää. Äänestämme tästä nimenhuuto äänestyksenä. Ensimmäinen siirto. Niin korjaan koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Jotkut ovat ilmeisesti lähteneet pois paikalta ja jättäneet korttinsa koneeseen. Vielä viimeinen ponnistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta 3 vastaan. Sitten toinen siirto. Galicia. Äänestys alkaa, koneäänestys alkaa. ja päättyy. 28 puolesta kaksi vastaan hyväksytty. Sitten muut pääluokat. Annan puheenvuoron esittelijä Richard Asworthille. Uh, thank you, Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kaksi siirtopyyntöä tällä kertaa – Ensimmäinen liittyy alueiden komitean henkilöstökaavioon ja toinen on siirto Euroopan parlamentista. Ensin alueiden komitean henkilöstösäännön muutos. Yksi AD6 virka halutaan pysyvästä väliaikaiseksi ja yksi AST3 AST C4 kautta C4 paikaksi viraksi. Ja hyvä uutinen tässä on se, että tämä on oikeastaan säästöä. 368. 368 000 euroa kymmenen kuukauden aikana. Toinen kysymys oli vähän monimutkaisempi. Se liittyy Euroopan parlamentin siirtoon tg.com 3 miljoonaa euroa kohdasta 3 2 4 2 4 4 0 2. Julkaisti osallistuminen tapahtumiin ja tämä siirtyy eh, poliittisten ryhmien sihteeristöön ja tämä liittyy Eurooppa-vaaleihin, jotka ovat luvassa ensi vuonna. Ja tämän tarkoitus on mahdollistaa Euroopan parlamentin yhteys toimistojen palkata 49 lisähenkilöä viestintästrategian. Marraskuussa 2017 puhemiehistö päätti kehitellä hajautettua viestintäkampanjaa. Siitä nyt on kyse. Äänestys on tässä tarpeen. Tiedostan, että useilla teistä oli joitain huolenaiheita, kuten minullakin, ja me lähetimme kirjeen pääosastolle ja pyysimme vähän lisää selvitystä tähän. Ja nyt olemme jakaneet tämän DGCOMilta saadun vastauksen, joka on pitkälti vastannut niihin kysymyksiin, joita meillä oli. Pettymys tässä mielestäni oli se puheenjohtaja, että keskustelimme näistä arvioista vuoden 2019 vaalien osalta vuoden 2018 budjetissa. Eli se oli tavallaan käsitelty jo kolme viikkoa myöhemmin parlamentin puhemiehistö päätti, että halutaan muuttaa tilannetta ja saada tällainen hajautettu tiedotuskampanja. Tämä ei ole kovin tyydyttävää. Paul Rybihin kanssa puhuimme tästä ja tämä pitäisi varmasti ottaa huomioon siinä, miten asioissa edetään. Kuitenkin kollegat ovat saaneet siis nämä vastaukset, joita saimme kysymyksiin, joita meillä syntyi. Äänestys on tässä tarpeen, enkä tiedä miksi vastustaisimme tätä siirtoa. Merci, monsieur le rapporteur. Nous avons, euh, Kiitos esittelijä. Täällä on paikalla Detkirio, joka on Kom pääosaston pääjohtaja. Kannattaisikohan hänen vuorovaan kuunnella tässä vaiheessa, jotta voitaisiin vähän rauhoittaa eh, sitä ärsyyntymystä, mikä voi aiheutua siitä, että pitää äänestää budjetista 2017 ja sitä pitää jo lähteä muuttamaan ennalta. Puheenjohtajamme vastasimme molempiin kysymyksiin. Tai me kysyimme kirjeitse dg ja heiltä on saatu ihan kattava vastaus. Useilla kollegoilla oli varaumia. Voi olla, että jotkut haluavat lisäselvitystä, jos DG.com olisi, tai he ovat täällä tiedän, ehkä he haluavat käyttää puheenvuoron. Onko kysymyksiä? Ei näytä olevan. Kyseessä ovat sellaiset siirrot, jos niitä ei vastusteta. Ah, tarvitsemme äänestyksen kuitenkin. On äänestettävä 49 virasta. Eli äänestämme koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Demande à voter? Non, il y a toujours un, une carte. Ovatko kaikki äänestäneet? Ei, täällä on vielä yksi kortti, jota ei käytetä. Äänestys päättyy 23 puolesta, 5 vastaan hyväksytty. Ja kun kyseessä on alueiden komitea, niin tämä ei ole tarpeen ja katsotaan tämä ehdotus hyväksytyksi. Ja sitten kiinteistöpolitiikan osalta ei ole äänestystä. Ja siksi voinkin todeta, että olemme käsitelleet esityslistamme loppuun. Seuraava kokous pidetään 8. päivä maaliskuuta 9.12.30. Kiitos siitä, että niin moni oli täällä paikalla äänestämässä näistä erittäin tärkeistä asioista Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta.